teille ilmoitus. Mm, nimittyy SND-ryhmästä. Se on julkaistu. Kysymys on siitä, Antkoon tulee Juta Steinrukin tilalle parlamentaarisen vakaus- ja assosiaatiovaltuuskunnan EU-Albania tilalle. Ja mikäli kukaan ei tähän valita,